So, ladies and gentlemen, uh, we are going to have a very exciting session. Hyvät naiset ja herrat, meillä on edessämme erittäin jännittävä <clears throat> kokous, jossa puhutaan parlamentaarikoista. Vaalitarkkailijoina pyydän teitä istuutumaan, että voimme aloittaa. So, uh, it's my pleasure on behalf of the... Minulla on ilo siis järjestäjien nimissä toivottaa tämän paneelin edustajat paikalle ja kaikki osallistujat tähän korkean tason konferenssiin. Me odotamme nyt sitä, että voimme käydä hedelmällistä keskustelua tästä aiheesta, joka on parlamentaarisen tarkkailun rooli ja parhaat käytännöt mukaan lukien käytännön säännöt. Parlamentaarikot ovat usein vaalitarkkailumatkojen jäseniä, usein hyvin mm, alueellisten organisaation puitteissa. Meillä on Euroopan unioni, Etyj, NATO, Euroopan neuvosto, Amerikan valtioiden organisaatio ja kansainvälinen frankofonien järjestö, Pan-Afrikan parlamentti ja niin poispäin heidän osallistumisensa kansan edustajina, joilla on kokemusta ja asiantuntemusta kampanjoinnista, saa lisää uskottavuutta ja poliittista näkyvyyttä vaalitarkkailuprosessin avulla, mukaan lukien nämä suositukset, joita esitetään jälkikäteen. Eri taustojen monimuotoisuus ja erityisesti poliittiset liittäytymät parlamentaarikoilla, mm, niiden tavoitteena on myöskin vielä vahvistaa entisestään puolueettomuutta, kuten myöskin näiden päätelmien vaaritarkkailusta. Täytyy kuitenkin myöntää, että joissain tapauksissa periaatejulistuksen pääperiaatteet, jotka koskevat kansainvälistä vaalitarkkailua, eivät aina tule täysin täytäntöönpannuksi. Puhun täydestä puolueettomuudesta ja siitä, että ei puututa vaaliprosessiin, ei kommentoida ja niin poispäin. Ja itse asiassa tietyt asiat ovat tulleet esille viime vuosina, joita voidaan nimettää ikään kuin väärinkäyttäytymiseksi. Ne voivat olla julkisia kommentteja, sen puitteista ympäristön ulkopuolelta, johon ne kuuluvat, ne saattavat olla ristiriitaiset tulokset. Se voi olla tarkkailu pitkän aikavälin puitteiston ulkopuolella ja matkustaminen tunnustamattomiin yksiköihin silloin, kun paikallista ja kansalliset viranomaiset ovat heidät kutsuneet. Voin tietysti jatkaa tätä luetteloa Mainitsin myös tapaukset eturistiriidoissa, ovatpa ne sitten poliittisia, henkilökohtaisia tai rahoituksellisia. Nämä kaikki ovat myös ongelmallisia. Selkeästi siis tämänkaltainen käytös on kansainvälisen valitarkkailun vastaista ja ne voivat haitallisesti pitkällä aikavälillä vaikuttaa uskottavuuteen ja yhteistyöhön, kuten myöskin luottamukseen isäntävaltion kanssa. Näiden suositusten ja vaalitarkkailun uskottavuuskin saattaa kärsiä. Muutama esimerkki. Nyt kun Euroopan parlamentti on viime vuonna ollut tämän tässä tapauksessa mukana, niin useimmiten nämä tapahtuvat tuossa itäisessä naapurustossamme tapahtuvia tapauksia, varsinkin Armeniassa ja Azerbaidžanissa. Päätös on ollut ihan selkeä. Jäsenet, jotka ovat olleet mukana, on karkotettu joko tuosta valtuuskunnasta – ja toisissa tapauksissa heitä on kielletty osallistumasta minkään näköisen virallisen EU-valitarkkailuvaltuuskuntaan toimikauden loppuun asti. Eli seurauksia kyllä on ollut tämänkaltaisesta käyttäytymisestä. Julkiset kommentit, jotka eivät ole olleet asian kuuluvia. Esimerkiksi tämänkaltaiseen väärinkäytökseen, tämän väärinkäyttäytymiseen täytyy puuttua erittäin vakavalla tavalla. Ja siitä syystä olemme täällä tänään. Meidän täytyy vaihtaa näkemyksiä parlamentaarisesta vaalitarkkailusta, joka on korvaamaton väline, kun viedään eteenpäin demokratia- ja ihmisoikeuksia ja vaaditaan parhaita käytäntöjä, joita voidaan jakaa. Näin ollen parlamentaariset yksiköt, jotka tarkkailevat vaaleja Etyj-alueella, esimerkiksi Euroopan parlamentti, Etyjin parlamentaarinen kokous – Euroopan neuvoston parlamentaarinen kokous ja Naton. Kaikilla on omat sääntönsä. Ja nyt olemme luonnostelleet tällaista yhteistä parlamentaarikkoa. Yhteinen säännöstö hyväksytään nyt näissä neli, näiden neljän tahon voimasta. Euroopan parlamentin, Euroopan neuvoston parlamentaarinen kokous ovat hyväksyneet sen ja aktiivista vuoropuhelua ollaan käymässä näiden kahden muun foorumin kanssa sen sisällöstä. Nyt minulla on siis ilo toivottaa tervetulleeksi tämän osion panelistit. Meillä on täällä Isabel Santos, joka on Etyjin parlamentaarisen yhteiskokouksen puheenjohtaja. Arvoisa Mario Galea, joka on Maltan parlamentin jäsen. Oliver Kask, joka on tuomari ja Venetsian komitean jäsen. Ja Ingi Björg Gisladottir, joka on demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeusviraston pääjohtaja Etyjistä. Kaikilla on valtavasti kokemusta ja tietoa jaettavana. Nyt haluaisin pyytää teitä jokaista kertomaan näkemyksensä ja huolenaiheensa, varsinkin kun tarkastellaan sitä, että meillä olisi tällaisia kansainvälinen, kansainvälinen säännöstö kansainvälisille tarkkailijoille. Pyrimme tarkastelemaan parhaita tapoja yhdistää velvoitteet ja tavoitteet, jotka ovat seurausta kansainvälisestä tarkkailusta. Haluaisin myös, että pohdittaisiin sitä, miten tärkeää on, että parlamentit ja monenväliset mm, yhteisöt loisivat tällaisen pysyvän elimen, joka harjoittaa vaalitarkkailua tai ottaa käyttöön käytännössäännöt, joka vastaisi myös sitten seurantatyöstä tai puuttuisi näihin väärinkäytöksiin. Euroopan parlamentissa meillä tällainen rakenne on, sitä nimittäin DEGiksi. Se on demokratian tuki- ja vaalikoordinaatioryhmä. Koska aika on vähän ja jotta saataisiin sitten käytyä myös saataisiin aikaa vastavuoroisuutta näin korkean tason puhujien ja yleisön välillä. Pyytäisin, että jokainen puhuisi maksimissaan viidestä kuuteen minuuttia niin, että voidaan käydä kunnon keskustelu tämän jälkeen. Edustaja Santos, annan teille puheenvuoron näin alkuun. Olkaa hyvä. Madam Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitokset tilaisuudesta saat tulla osallistumaan tähän tilaisuuteen. Haluan todella onnitella järjestäjiä tästä hyvin, hyvin tärkeän tilaisuuden järjestämisestä jo vuonna 1900. 1993 ETY-järjestön tarkkailijat ovat olleet ensimmäistä kertaa mukana. Tämän jälkeen näitä vaalitarkkailuja on järjestetty 170 maassa. Meillä on 50 vaalitarkkailijaa Äh, jotka tarkkailevat äh, vaaleja äh, myös nuoremmissa demokratioissa, kehittyvissä demokratioissa. Ja nämä vaalitarkkailumatkat, niitä ei tulisi nähdä minkäännäköisenä maiden demokratian mustamaalaamisena. Ei, vaan päinvastoin tärkeänä tilaisuutena vahvistaa demokratioita, me kaikkia demokratioita, myös niitä vakaita demokratioita. Parlamenttien jäsenet toimivat vaalitarkkailijoina ja tämä vahvistaa demokraattisia prosesseja, niin kuin nämä YK ja sen pääsihteeri eilen totesivat, ja näin ollen onkin luonnollista, että vaalitarkkailu valtuuskuntia johtavat henkilöt, jotka tuntevat vaalit erittäin hyvin, kun itsekin ovat vaaleissa tulleet valituiksi. Haluaisin ehkä lyhyesti piti kuvailla joitain menettelytapojamme ja tämän jälkeen sitten käytäntöjämme ja käytännössäännöstöämme. Niin, tosiaan meillä on ollut yli 5000 parlamentaarikkoa joukkoa vaalitarkkailijoina 115 eri kohteessa. Meillä on näin ollen hyvin paljon kokemusta. En mene nyt ehkä yksityiskohtiin, mutta mainitsen joitain avainkysymyksiä, jotka voivat olla kiinnostavia tässä keskustelussa. Ensinnäkin vaalitarkkailijoidemme johtajat valitaan puheenjohtajan toimesta usein sitten virkailtaan vanhemmat virkamiehet ovat eh, heidän mukanaan tukemassa tätä toimintaa yhteyshenkilöinä. Ja nämä henkilöt vastaavat eh, Ja todella tämä siis on etyjärjestön hyvin eh, toimiva järjestelmä. Meillä on ö, ähm, oma järjestelmämme äh, vastuuhenkilöiden nimittämisessä. Naapurimaiden edustajia ei lähetetä paikalle, ei myöskään äh, parlamentaaristen ystävyysryhmien edustajia, eikä myöskään muuten mahdollisesti vaikea välikäteen joutuvia tahoja. Myös sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon. Ja valtuuskunnassamme huolehdimme siitä, että vaalitarkkailijoista varmistetaan tehokkaasti se, että että yksikään maa ei voi koskaan ulkopuolelta vaikuttaa vaaleihin, koska yhdestä maasta tarkkailijoita voi olla korkeintaan 10 prosenttia näiden kokonaismäärästä. Samoin meillä on selkeät käytännön käytännön säännöstöt ja sertifiointi siitä, että ei, ole, ei voi olla mitään eturistiriitaa, ei taloudellista eikä muuta ristiriitaa, joka saattaisi vaikuttaa äh, vaalitarkkailun äh, riippumattomuuteen. Tämä koskee luonnollisesti ihan kaikkia äh, tarkkailua, tarkkailujamme. Ja kun puhutaan näistä viidestä tuhannesta tarkkailijastamme ja 170 matkasta vain kolme kertaa olemme joutuneet irrottamaan vaalitarkkailijan ryhmästä syystä tai toisesta, turistiliiton tai muiden vuoksi jonkun tarkkailijan. Ja näin ollen hyvin selkeästi olemme todenneet, että Joskus on myös tällaisia vale, vaalitarkkailijoita, joita kansalliset parlamentit ovat kutsuneet paikalle, jotta saisivat tästä tukea. Mutta meillä on hyvin systemaattinen metodologia ja hyvin tiiviisti seuraamme tilannetta ja meidän vaalitarkkailun matkamme ovat aina kaikkien muiden toimien yläpuolella, myös kahdenvälisten suhteiden ja Tässä on vielä kaksi muuta kysymystä mitä tulee näihin äh, villeihin äh, vaalitarkkailijoihin. Me olemme joskus kohdanneet äh, tapauksia, joissa jäsenet virallisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan ulkopuolelta lähtevät mm, tarkkailemaan vaaleja ja ja ähm, näin ollen tämä ei ole hyväksyttävää. Nämä toimet, tällainen villi vaalitarkkailu ei ole hyväksyttävää, vaan me otamme tämän hyvin vakavasti ja vaalitarkkailu äh, tapahtuu meillä aina täysin äh, oman virallisen järjestelmämme pohjalta. Äh, ja me arvioimme kuitenkin kaikki tilanteet sitten äh, tosiasioiden pohjalta. Joskus äh, äh, paikalle lähetetään tai kutsutaan tällaisia niin kutsuttuja valevaalitarkkailijoita, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että saadaan ikään kuin ystävällismielinen vaalitarkkailukertomus vaalien toteutumisesta mutta tämä ei ole millään tavalla hyväksyttävää. Tämä ei ole millään tavalla kansainvälisten Etyjin kaltaisten kansainvälisellä tasolla toimivien järjestöjen hyväksymää toimintaa tietenkään todella olen täysin valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. It's a hugely important issue, the, the two categories of uh, problematic <coughs> misbehavior. Niin, tällainen ongelmallinen ongelmaiset väärinkäytökset ja mm, valetarkkailijat ovat todellinen ongelma. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa sitten seuraava puheenjohtaja. Kiitos, Madam Chair. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Vaalitarkkailu tarkkailutyöstä on tullut oma tieteenalansa, sillä on omat sääntönsä, käytännössä säännöstönsä, periaatteensa. Sitä hallinnoi kansainvälinen lainsäädäntö ja kansainväliset standardit. Kun näitä standardeja noudatetaan, Vaalit ilmaisevat kansan riippumattoman tahdon. Lopulta kansahan antaa legitiimiyden vaaleille. Kansainvälinen vaalitarkkailu riippumattomissa maissa on jotakin, mitä pidetään parhaana mahdollisena käytäntönä nykyisin. Pyritään puuttumaan petoksiin, lisäämään avoimuutta ja kasvattamaan luottamusta. On myös hyödyksi, että meillä on ulkopuolinen näkökulma ja arviointi tilanteesta – todelliset demokraattiset vaalit ovat jotakin, mitä me emme voi erottaa ähm, kansalaisoikeuksista ja ihmisoikeuksista. Vaalitarkkailu itse asiassa on myöskin ähm, ihmisoikeuksien tarkkailua, tarkkailua siitä, onko ihmisillä oikeus äänestää, käyttää ilmaisuvapauttaan ja niin edespäin. Nämä ovat perusoikeuksia, näihin liittyy myöskin äm, oman tunnonvapaus, kokoontumisvapaus, liikkumisvapaus, äh, yhdistymisvapaus, äh, syrjimättömyysvapaus ja kaikkein tärkeintä vapaus hakea äm, vaikuttavaa oikaisua kaikki tämä liittyy parlamentaarisiin vaalitarkkailutehtäviin isäntämaassa. Meitä äh, vaaditaan noudattamaan hyvin korkeita standardeja. Usein aikataulumme on hyvin tiukka. Meitä ei uhkaa vain oma lahjomattomuutemme, vaan se, että koko äh, hankkeen tulee olla lahjomaton. Vuonna 2010 kansainvälinen vaalitarkkailu työryhmä epäonnistui erittäin vakavasti. Äh, kyseessä oli Euroopan neuvoston parlamentaarinen sen yleiskokouksen äh, tehtävä Azerbaidžanissa. Äh, vaalit olivat hyvin vääristyneet ja ihmisoikeusloukkauksia esiintyi erittäin paljon. Yhtään opposition jäsentä ei itse asiassa valittu näillä vaaleilla. Tästä huolimatta Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen vaalitarkkailuvaltuuskunta, jota kutsutaan PACE-ksi, järkyttävällä tavalla näytti vihreää valoa näille vaaleille ja julisti, että Euroopan neuvoston standardit täyttyvät vaalien yhteydessä. Tämä Azerbaidžanin vaalitarkkailuvaltuuskunnan työ oli minun tutkimusaiheena, niin kun tein ähm, jatkotutkimusta vaalitarkkailusta vaalien tukemisesta. Tämän äh, tekstin nimi oli Kaviaridiplomatia. Tämä johtuu siitä, että äh, Azerbaidsan lahjoittaa kaksi kiloa kaikkein hienointa kaviaaria tuhansien eurojen arvoista sellaista tarkkailijoille. Muitakin äh, hyvin arvokkaita lahjoja Bakun hallinto antoi esimerkiksi silkkimattoja, kultaa, hopeaa ähm, ja ilmaisia lomia. Ähm, PACE, valitarkkailuvaltuuskunnan johtaja ja muut toimijat tässä yhteydessä pettivät kansainväliset standardit ja todellisen demokraattisen vaalitarkkailutavan ja Euroopan äh, perusoikeussopimukseen. Tässä yhteydessä äh, täytyy todeta, että vaikka äh, kaikki kaikki hallinnon jäsenet eivät materiaalisin tavoin lahjoneet. Tarkkailijoita on kyllä selvää, että tässä PACE-hankkeessa korruptiolla oli hyvin merkittävä vaikutus tilanteeseen. Vaalitarkkailutehtäviin on vuosien varrella ollut tarkoituksena tukea demokratia- ja ihmisoikeuksia ja oikeusvaltio periaatteen toteutumista. Äh, kuitenkin nyt äh, me pyrimme äh, toimimaan niin, että me emme ota mukaan enää parlamentin jäseniä, jotka saattaisivat olla helposti korruptoitavissa. Meidän täytyy mm, kuorata paineet kansainvälisissä valitarkkailutehtävissä, valita äh, hyvällä tavalla henkilöt äh, ja varmistua siitä, että henkilö hyödyttää eikä haittaa tehtävän toteutumista. Tässä yhteydessä lainaan taas. Institutionaalinen epäonnistuminen on myöskin epäonnistuminen siitä, kuinka yksilö epäonnistuu, ja äh, se osoittaa, kuinka yksilö voi vaikuttaa hyvän tai huonon tuloksen puolesta olenkin sitä mieltä, että meillä pitäisi olla parlamentissa parlamentaarinen komitea, joka tarkastelee käytännön säännöstöä myöskin liittyen vaalitarkkailutehtäviin. Minä hyvin vahvasti tällaista käytännön säännöstöä tukisin ja olisi hyvä, että parlamentit hyväksyisivät sellaisia. Kansainvälinen vaalitarkkailu on hyvin suuri sitoumus ja kovaa työtä, kuten tiedätte, ja on hyvin tärkeää että tämä pohjaa tiedolle, ihmisoikeuksille äh, ja kansainvälisille standardeille. Äh, parlamenttien jäsenet, jotka ovat mukana äh, vaalitarkkailutehtävissä, heidän tulisi varmistaa se, että he tekevät vastuullisella, asiallisella, hyvin riippumattomalla tavalla tehtävänsä ja noudattaen kaikkien parhaita mahdollisia käytänteitä ja kunnioittaen eettistä säännöstöä hyvin tiukasti. minä yhteenvetona sanoisin, että että vuosien ajan välitarkkailutyö on palvellut demokratiaa ympäri maailman ja tuottanut hyvää. Nyt tulevaisuuden tarkkailutehtävät riippuvat meistä, joten meillä on velvollisuus suojella tätä työtä ja yrittää parantaa sitä entuudesta, mutta ennen kaikkea meillä kaikilla on sitoumus, joka meidän täytyy tehdä, jotta voimme varmistaa sen, että vaalitarkkailutyö on riippumatonta ja lahjomatonta. Kiitoksia. You also stick very... Kiitoksia edustaja Galea. Pitäydytte myös hyvin puheenajassa. Niin se on meille kaikille hyvä. Kiitoksia siitä, että otitte tämän erittäin ongelmallisen mm, kysymyksen esille kaviaridiplomatian. Niin meillä kaikilla varmasti on tavalla tai toisella kokemuksia siitä. Nyt haluaisin kääntyä Venetsian komitean puoleen. Minulla on ilo antaa puheenvuoro Oliver Kaiskille, joka on äh, tuomari. Thank. Kiitoksia. Kiitoksia myös järjestäjille näin mielenkiintoisesta tilaisuudesta. Ensinnäkin haluaisin hieman valottaa Venetsian komitean roolia. Se on ehkä parhaiten tunnettu Unkarin medialainsäädäntöä ja puolalainsäädäntöä koskeva koskevia näkemyksiään. Venetsian komitea pyrkii antamaan neuvoja demokratian rakentamisessa, perustuslaillisessa oikeudessa. Se on myös järjestänyt yhteistyötä tuomio- perustuslaillisten tuomioistuimien ja tuomarien välillä jäsenvaltioissaan mukaan lukien vaalilainsäädännön. Olemme järjestäneet vaalitarkkailu tässä suhteessa joka vuosi. Tänä vuonna Oslossa. Ja kysymys on nimenomaan vaalien turvallisuudesta. Olemme luonnostelleet ja hyväksyneet hyvien käytänteiden säännöstön. Kyseessä on aika vanha asiakirja vuodelta 2002. Sen jälkeen Olemme myös hyväksyneet useita eri kertomuksia ja suuntaviivoja, jotka koskevat lainsäädäntöä esimerkiksi hallinnoista voimavarojen väärinkäytön torjunta vaalikampanjan aikana. Ja kysymys on tässä esimerkiksi erilaisista kynnysarvoista, joita asetetaan vaaleihin. Olemme olleet mukana auttamassa myös äh, Euroopan neuvoston parlamentaarista yhteiskokousta vaalitarkkailu missiota vuodesta 2004. Eli meillä on pitkän aikavälin käytännön asiantuntemus todellisista vaaleista. No se mitä on aiemmin todettu, koskee Euroopan neuvoston parlamentaarista yhteiskokousta, joka erityisesti tarkastelee siis vaalitarkkailumissioita. On äärimmäisen vaikea palauttaa uskoa kansainväliseen vaalitarkkailuun, jos kaviaridiplomatiaa esiintyy tai nämä tällaiset tapaukset, jotka koskevat Armeniaa ja Azerbaijania. Parlamentaarinen yhteiskokous on siis hyväksynyt tämän vuoden kesäkuussa uuden version suuntaviivoista, jotka koskevat eturistiriitoja. Ensinnäkin ne sisältävät eturistiriitakysymykset. Jokaisen valtuuskunnan jäsenen täytyy allekirjoittaa eturistiriitoja koskeva julkilausumansa ennen kuin hänet voidaan nimittää tuolle matkalle. Vieläkään ei ole mitään hyviä valvontamekanismeja olemassa. Joskus Joskus valtuuskunnan jäsenet saattavat piilotella tilanteita Ja tämä siis kaikki kuuluu Peisin toimivaltaan. No kun tarkastellaan sitten parhaita käytänteitä, niin ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että tasapainoinen poliittisten ryhmien edustus on ehkä kaikkein tärkeimmässä asemassa, kun pyritään takaamaan kansainvälisen vaalitarkkailun matkan riippumattomuus. Sehän ei asiantuntijoille välttämättä ole mahdollista asiantuntijat ovat aivan erilaisia, mutta on todellista tietoa tai asiantuntemusta. Poliittinen tasapaino siis tarjoaa aika paljon uskottavuutta näissä kertomuksissa, kun kysymys on kansainvälisistä tarkkailumatkoista. Yksi pääasiasta mahdollisuuksista on tarjota vain yksi lausunto vaalien jälkeen. Se, että ei saada erilaisia raportteja eli organisaatioista esimerkiksi Euroopan neuvostosta tai Euroopan parlamentista tai Etyjin parlamentaarisesta yleiskokouksesta. Me emme tietenkään mitenkään voi poissulkea erilaisia näkemyksiä – Meillä on ilmaisuvapaus. Eri poliitikot saattavat nähdä asiat eri valossa, mutta ainakin valtuuskunnan jäsenten vastuulla pitäisi olla se, että pyritään sopimukseen tuosta tarkasta sanamuodosta. Pyritään tekemään yhteistyötä, jotta voidaan välttää sellaiset tilanteet, jossa esimerkiksi hallitus ottaa yhden näistä kansainvälisistä tarkkailuraporteista oppositio toisen ja silloin luottamus ei ole mitenkään korkealla tasolla tuomaan vaaleihin. Lisäksi tässä pitäisi ottaa huomioon yhteistyö paikallisten tarkkailijoiden kanssa. Se tarjoaa vakaamman pohjan ja tietoa enemmän tuon maan todellisen tilanteeseen. Eli vaaliarviointi on jatkuva prosessi. Se ei suinkaan ala vain kolme kuukautta ennen vaaleja ja pääty heti kun vaalit ovat ohi ja tulokset on julkaistu. Venetsian komitea arvioi lainsäädäntöä vaalipuolella, eli tarkkailumatkalla voidaan hyödyntää tätä lainsäädännön arviointia. Venetsian komitea auttaa tuota poliittista toimintaa ottamalla esille puutteet niin, että kertomukset voidaan sitten pohjata Venetsian komitean asiantuntemukseen, kuten myöskin Venetsian komitea voi arvioida tuota lainsäädäntöä jälkikäteen huonojen käytänteiden pohjalta tai siltä pohjalta, että onko lainsäädäntöä pantu täytäntöön vilpittömässä mielessä. Ja lopuksi sitten tietysti vielä hyvä yhteistyö asiantuntijoiden kanssa poliitikkojen kanssa on todella mm, hyvä tae sille, että tällaista riippumattomuutta on olemassa. Se kertoo myös siitä, että meillä on hyvä ja vakaa vaaritarkkailu. Ja täytyy tietysti pitää mielessä se, että kaikki ongelmat, jotka liittyvät hyvin tai huonoihin käytäntöihin, ovat on samankaltaista kuin urheilussa pyritään torjumaan dopingia. Aina syntyy uusia mahdollisuuksia, joista emme ole olleet tietoisia etukäteen. Kiitoksia. Mr. Kask, and, um, uh, I'm sure that we will... Kiitoksia, edustaja Kask. Varmasti palaamme tähän kysymykseen, joka liittyy kotimaisiin tarkkailijoihin. Esimerkiksi avoin yhteiskunta ja säätiöltä sain hyvän ehdotuksen tai mielenkiintoisen ehdotuksen, jossa huomautetaan siitä, että kotimaiset tarkkailijat ovat erittäin tärkeässä asemassa vaalien välisellä ajalla, koska he ovat erittäin hyvin tuntevat tuon todellisuuden. Nyt haluaisin pyytää edustaja Gisladotteria käyttämään puheenvuoron. Hän on Etyjistä, demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien pääjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you. Thank Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ihan aluksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että me olemme saaneet kokoontuamme kaikki eri sidosryhmät, jotka toimimme vaalitarkkailualalla. Erinomainen aloite. Ja kiitos kutsusta päästä osallistumaan tähän paneeliin tänään kansainvälisen vaalitarkkailun käytännön säännöistä. Kun ajatellaan tätä vaalitarkkailua, niin sitä tulee lähestyä hyvin laaja-alaisesti ja se ansaitsee sen, mutta päätin puheenvuorossani nyt keskittyä käytännössäännöstön yhteen ulottuvuuteen ihan ajankäytöllisistäkin syistä. Nimittäin velvoite säilyttää ää, ää, asiallinen käytös henkilökohtaisesti. Mm, käytännössäännöstössämme lukee, nyt lainaan, että että vaalitarkkailijoiden on kunnioitettava muita, käyttäydyttävä asiallisesti, otattava huomioon isäntämaan kulttuuri ja tavat ja luovuttava henkilökohtaisista yhteydenpidoista ja myös vapaa-ajalla toimittavaa sääntöjen mukaisesti. Lainaus päättyy. Kyllä, nämä kaikki säännöt ovat hyvin perusteltuja. Miten sitä voi tehdä arvioita ja suosituksia mm, perustamatta tätä toimintansa omaan ammattitaitoonsa ja integriteettiinsä. Vuositasolla lähetämme tuhansia tarkkailijoita vaaleihin viime vuonnakin 2000 ja tämä on näin ollen hyvin iso asia. Vuosia kolme kuukautta sitten aloitin tässä työssäni ja ihmiset alkoivat tuolloin oikeastaan ymmärtää esimerkiksi tämän Me Too-kampanjan myötä seksuaalisen häirinnän laajuuden eh, myös vaaleissa. Ja viime vuosina on tullut merkittävä muutos eh, tähän eh, sietokynnykseen pyrimme ennaltaehkäisemään ja aktiivisesti puuttumaan häirintään työelämässä. Meidän työmme täytyy ottaa huomioon sen, minkälainen käytös on hyväksyttävää ja minkälainen ei. Kaikkien vaalitarkkailijoiden täytyy ymmärtää häirinnän, seksuaalisen häirinnän ja syrjinnän vakavuus Tämä on uusi sääntö ja täydentää tosiaan tätä vanhaa käytännön Me Kyllä tämä on meillä taustamateriaalissa ja valmistelukokouksissa ollut esillä aiemminkin, mutta nyt ihan viime vuosina olemme laittaneet vielä uutta vaihdetta silmään. Ja olemme todella ponnistelleet sen selvittämiseksi, että me emme hyväksy seksuaalista häirintää työpaikalla, emmekä myöskään vaali tarkkailutoiminnassamme millään tavalla. Ja näin ollen meillä on vastuu varmistaa se, että ihmiset, eh, henkilöt, jotka eh, osallistuvat vaalitarkkailuun, eh, ovat suojassa seksuaaliselta häirinnältä ja kaikilta muilta uhilta. Ja paitsi että ovat suojassa, myös voivat luottaa tähän ja tuntea tämän. Ja kun puhutaan äh, luottamuksellisuudesta ja ajankohtaisuudesta, niin me olemme keskittyneet lähestymistavassamme mahdollisiin uhreihin ja korostaneet erityisesti sitä, että he saisivat tukea ja kaikki henkilöstömme, myös kansallinen henkilöstö äh, syrjäisillä alueilla ja mahdollisesti englannin kielen taidottomana on yhtä lailla suojassa ja saa kaiken tämän tiedon. Nämä ovat perusperiaatteitamme. Olemme julkaisseet uuden tiedotusopuksen tästä aiheesta. En mene sen yksityiskohtiin, mutta siinä tiedotetaan tästä nollatoleranssista. Samoin meillä on juliste, joka on käytössä kaikilla vaalitarkkailumatkoillamme. Samoin meillä on esityksiä ammattimaisesta työympäristöstä. Tämä toimitetaan kaikkiin maihin. Samoin sitten viestimme ja vahvistamme myös viestintäämme niissä valtioissa, jotka lähettävät vaalitarkkailijoita vaalitarkkailuvaltuuskuntiimme. Ja todella niin pitkän kuin lyhyenkin aikavälin tarkkailijat ovat nyt saaneet tämän tiedon. Samoin sitten kun koulutamme yhteyspisteiden henkilöstöä osallistuvissa maissa, niin koulutus on tässä aivan A ja O. Samoin huolehdimme siitä, että johtaja e- esimerkillään johtaa ja puuttuu näihin asioihin myös taustoittaessaan vaalitarkkailua, ollessaan yhteydessä eri toimijoihin. Meidän nämä vaalitarkkailijoidemme tulee kaikkien allekirjoittaa käytännössäännöstömme ja rikkomukset saattavat johtaa akkreditoinnin välittömään poistamiseen. Uskon nyt niin ne toimet, joihin me olemme ryhtyneet äh, tähän asiaan puuttuaksemme, mutta ehkä voisin päättää puheenvuoroni vielä toteamalla, että me olemme turvautuneet näihin toimiin, koska tiedämme, että äh, vaali äh, tarkkailijamme ovat paitsi silmät ja korvat äh, vaaleissa, myös meidän kasvomme ulospäin. Eli on äärimmäisen tärkeää, että kaikki tarkkailijamme käyttäytyvät ammattimaisella tavalla. He käyvät äh, monissa eri maissa, mm, monilla eri alueilla, äh, niin työssään kuin sen ulkopuolellakin. Ja heidän äh, käytöksensä heijastelee koko heidän edustamaansa toimintaa etyin vaalitarkkailua. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Ingeborg, että otit esille tämän henkilökohtaisen integriteetin kysymyksen. Ilahtuneena voin todeta, että meillä on puoli tuntia käytettävissä keskusteluun, yhdeksän puheenvuoropyyntöä. Ja voin ottaa muutaman lisääkin. Ihan vain, jos kaikki pitäytyvät kahden minuutin puheajoissaan. Kaksi lisää, olkaa hyvä. Ja te siellä. Enempää ei voida ottaa. Korttina kerätään. Ja näin sitten todellakin kysymykset, jotka liittyvät parempaan parlamentaariseen valvontaan vaalitarkkailukysymyksissä on otettu esille. Ja myös Euroopan parlamentin esimerkki osoittaa, että on hyvin tärkeää pitäytyä näissä käytännössäännöissä. Viktor Paus ensimmäisenä varapuheenjohtaja Etyjin parlamentaarista yhteiskokouksesta. Olkaa hyvä käyttäkää, ei anteeksi, edustaja Dobre, käyttäkää puheenvuoro. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat osallistujat, hyvät naiset ja herrat, olen huomioinut, että tämän konferenssin järjestäjät, joka käsittelee parlamentaaristen tarkkailijoiden sääntöä, ja Euroopan instituutiot ovat jo astuneet askeleita siihen suuntaan, että voidaan parannetaan suhtautumista tässä suhteessa. Ja kun tarkastellaan käytännössääntöjä niiden kokemusten pohjalta, joita on saatu useissa valitarkkailumatkoilla, jos olen ollut mukana, olen ollut mukana edustamassa Etyjin parlamentaarista yhteiskokousta ja olen Olen pyrkinyt tunnistamaan niitä alueita, joita meidän täytyisi tarkastella. Olen tunnistanut kaksi mahdollista aihepiiriä jo tässä tilanteessa, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. Meillä on tilanteita, jotka minun mielestäni ansaitsevat keskustelun siitä, kannattaako ottaa käyttöön lisäelementtejä tässä toiminnassa, jotta voitaisiin vähentää vaaraa, joka aiheutuu eh, mahdollisesti subjektiivisista asenteista. Korostan kuitenkin, että en tue sitä, että otetaan huomioon kielto osallistumiseen, mutta tämän sijaan pitäisi pohtia mahdollisia lisäyksiä tämänhetkiseen eh, käytännössääntöön. Nämä kaksi tilannetta ovat seuraavan kaltaisia. Ensinnäkin niiden parlamentaarikojen tilanne, jotka osana parlamentaarista ystävyysryhmää tietyn maan kanssa menevät sitten valvomaan, tarkkailemaan vaaleja tuossa kyseisessä maassa. Toiseksi tapaus, jossa parlamentaarikot, jotka kuuluvat tiettyyn puolueeseen tai organisaation, kun kyseessä on kansallinen vähemmistö maassa A, menevät tarkkailemaan vaaleja maassa B, jossa kyseinen vähemmistö maassa A edustaa ed- enemmistöä tai on osavallassa olevaa koalitiota silloin, kun tarkkailumatka tehdään. En aio tässä tehdä mitään yhteenvetoa, mutta mielestäni keskustelua tarvitaan Ainakin kahdesta kohdin. Ensinnäkin se, että silloin kun parlamentaarikot allekirjoittavat käytännössä säännöt, aikovatko he ilmaista, että he ovat jommassa kummassa näissä tilanteissa, jotka juuri kuvailin. Tai toiseksi, jos tämänkaltaisessa tilanteessa olisi hyödyksi lisätä lisäsäännöksiä, jotka koskevat kyseisen parlamentaarikon sitoumuksia näillä tarkkailumatkoilla tai mm, prosessiin liittyvien mekanismiin. Esimerkiksi kriteerit, joita käytetään, kun kentällä oleville joukkueille tiedotetaan puheenjohtaja keskeyttää. Voitteko puhua lopun meno 90 muuta puhetta? Ehdotin kahta minuuttia puheenajaksi. Jotta voitaisiin vähentää mahdollista mm, subjektiivisten e-, e-, elementtien vaikutusta, toivon, että eri, toim- eri instituutiot, jotka ovat erikoistuneet vaalitarkkailuun, tarjoaa hyvän näkemyksen siihen, mikä on optimaalinen lähestymistapa näihin kahteen tilanteeseen. Kiitoksia. Very much. Um, Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia siitä, että otitte ystävyysryhmien ja poliittisten puolueiden tilanteen esille. Seuraavaksi Nina Gill saa puheenvuoron. Hän on Meppi. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Thank you to... Paljon kiitoksia kaikille puhujillemme. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista, mielenkiintoisia puheenvuoroja. Haluaisin vain pari asiaa tuoda esiin nopeasti. Mitä tulee niihin puutteisiin, joita olemme havainneet kansainvälisessä vaalitarkkailussa ja siihen, kuinka näitä puutteita voitaisiin ratkoa. Minä olen itse mukana monissa vaalitarkkailutehtävissä ja minulla on esimerkkejä tästä. Eräässä eräässä maassa, jossa olimme vaalitarkkailutehtävissä, eräs hyvin ö, korkean profiilin henkilö järjesti kokouksia ja vaalien alla, aivan juuri ennen vaaleja, antoi lehdistötilaisuudessa oman kantansa ja lähti. Tämä vei pohjan koko vaalitarkkailutyön alta jos meillä on tällaisia tilanteita. Usein lehdistö on kiinnostunut vain jostakin hyvin korkean profiilin henkilöistä. Tarkoitan tällä sitä, että käytännön säännöstön pitäisi olla pakollinen kaikille, mukaan lukien ne henkilöt, jotka ovat hyvin korkean profiilin henkilöt omassa kotimaassaan. Sillä minä olen sitä mieltä, että että usein on niin, että meillä on henkilöitä, jotka saattavat olla entisiä ministerejä tai eh, entisiä poliitikkoja maassaan ja eh, heillä on hyvin paljon enemmän eh, liikkumavaraa kuin muilla. Meidän pitäisi toimia niin, että kaikki, jotka kansainvälisen vaalitarkkailuun osallistuvat, kävisivät koulutuksen sitä varten ja että he ymmärtäisivät, mistä on kyse vaalitarkkailun käytännön säädöstöissä. Viisi sekuntia. Niin, hyvin nopeasti ymmärrän, että ärsyntymystä voi olla olemassa ähm, oikeudellista tiimiä kohtaan resursseihin ja muuhun liittyen. Ehkä tämä on se argumentti, jonka te äsken tässä toitte esiin. Meidän täytyisi myöskin pohtia sitä, kuinka kotoperäiset tarkkailijat saattaisiin paremmin osaksi kansainvälistä ryhmää. Ja sitten vielä yksi kysymys. Pitäisikö meidän kumppanuusmaissa rakentaa kapasiteettia enemmän? Ja mikä on se perintö, jonka me jätämme taaksemme ää, äh, nyt, kun meillä on näitä valtiarkailuvaltuuskuntien ää, äh, matkoja? Montella. Kiitoksia Nina. Roberto Montella seuraavana. Etyjin parlamentaarisen yhteiskokouksen pääsihteeri saa puheenvuoron kaksi minuuttia. Olkaa hyvä, kiitoksia. Haluan onnitella Kristinia ja teidän tiimienne siitä, että laitoitte tämän ää, äh, tai saitte tämän seminaarin aikaiseksi. Itse käytännön säännöistä mekin parlamentaarisessa yhteiskokouksessa pyrimme tiukempaan, vahvempaan käytännön sääntöön. Tietysti sellaista tarvitaan, ehkäpä yhteinenkin mahdollisesti olisi suositeltava. Mutta haluaisin kiinnittää huomionne täällä siihen, että olen itse ollut vallissa mukana nyt 20 vuotta. Ja sen lopputuote, joka saadaan tuolta tarkkailumatkalta, on alustava päätelmäraportti ja sitten loppuraportti. Asiakirja, joka tavanomaisesti annetaan 48 tuntia ennen vaaleja. Olen käynyt monilla tarkkailumatkoilla ja se vaikutus, joka parlamentin jäsenillä itse asiassa on tuohon lopputuotteeseen, loppuraporttiin ja alustavaan raporttiin on ehkä 5 prosenttia, no saattaa olla 10 prosenttia joissain tapauksissa. Neuvotellaan, keskustellaan ja sitten on keskusteluja asiasta neuvottelupöydän ympärillä, mutta todellinen vaikutus on 10 prosenttia. No nyt tietysti on äärimmäisen tärkeää, että saadaan mukaan tiukka käytännössääntö parlamentaariseen ulottuvuuteen tässä kysymyksessä, mutta meidän tulisi tietysti katsoa näitä muita näkökulmia. Tätä 90 prosenttia, tavallisesti 90 prosenttia tulee joko matkanjohtajalta, analyytikoilta tai asiantuntijoilta. Heillä ovat ihmisiä, joilla on pitkä kokemus ja meillä on olettamus, että meillä täytyy olla myös erittäin tiukka parlamentaarikkojen lähettymistapa, sillä tässä saattaa olla ajatellaan, että he ovat esimerkiksi ystäviä tai että he, heihin kohdistuu poliittisia paineita maasta, josta tarkkaillaan. Siitä syystä täytyy tehdä aivan selväksi se, että meillä on sellainen käytännön sääntö, joka tämän estää. Myös analyytikot ovat tietysti ihmisiä. Minä en hyväksy sitä, että olisivat täysin neutraaleja. Tiedän, että monet ovat poliittisesti läheisissä sidoksissa siihen maassa he tietysti vihaavat diktaattoreita, heillä on poliittisia näkemyksiä siitä maasta, jossa he ovat tarkkailumatkalla. Ja näin tuo parlamentin jäsenten vastuullinen taso on ihan selvä. He ovat julkisuuden henkilöitä. Sitten tulee tämä kaviarin diplomatian raportti, jos väärinkäytöksiä esiintyy. Mutta ne, jotka vastaavat 90 prosentista tätä lopputuotetta, niin voisitteko lopettaa vähitellen, sanoa puheenjohtaja. Jätetään muutaman yksilön varaan, jotka päättävät rekrytoida näitä asiantuntijoita. Öö, valtuuskuntien johtaja, varajohtaja. Eli tämä ei ole mikään polemikia aiheuttava kommentti sinänsä, vaan kysymyshän on kansainvälisten vaalitarkkailumatkojen tulevaisuus. Ja siksi haluan olla mukana edesauttamassa tämän kehittymistä. Tämä on minulle tärkeä aihe ja menestyksellinen toiminta tässä suhteessa menee myös rekrytointimekanismien kautta, joka koskee niitä, jotka vaikuttavat 90 prosenttiin tätä lopputuotetta. Meidän täytyy siitä syystä tarkastella voimakkaasti sitä, mikä tämä rekrytointiväline on tässä 40 prosentissa, kun puhutaan lopputuotteesta. Puheenjohtaja, kiitoksia erittäin tärkeistä huomioista ja niin, ja tietysti hän puhuja jatkaa kysymys koskee niitä, joilla vastuu tässä. Niin, anteeksi, nyt täytyy todellakin antaa puheenvuoro Belgian senaatin jäsenelle. Anne no Maas, olkaa hyvä. Mitä, bonjour. Microphone on, Some of our, uh... Oikein eh, hyvää päivää. Eh, jotkut nykyiset ja entiset eh, parlamenttimme jäsenet ovat olleet Euroopan neuvoston jäseniä. Olimme mukana Azerbaidsan ryhmässä. Olemme käyneet kansallisen tason keskustelua siitä, minkälaiset sanktiot olisivat kansallisella tasolla mahdollisia, mutta tämä ei ollutkaan ihan selkeää ja se oli hyvin hankalaa. Ja kysyisinkin nyt erityisesti etujärjestön edustajilta, että voitteko kieltäytyä siitä, että nämä henkilöt osallistuisivat tuleviin vaaritarkkailuihin perustuen muiden järjestöjen raportointiin vai tarvitsetteko kansallisen tason päätöksen? Mitä suosittelisitte? Ymmärrän, että suosittelette, että samaa käytännössäännöstöä täytäntöön pantaisiin kansallisella tasolla. Onko se realistista? Mitenkä tämä saataisiin käyttöön? Haluan nimittäin välttää sen, että henkilöt, jotka ovat käyttäytyneet mm, selvästi sääntöjä rikkoen, että heidän osallistumisensa tuleviin vaalitarkkailutehtäviin kansallisella tasolla voitaisiin estää. Miten tämä voitaisiin hoitaa? Kiitos. Thank you very much, uh, Mrs. Maas. Kiitoksia, edustaja Maas. Seuraava puhuja on Jose Faria, kollega Meppi. Thank you, Chair. Um, I'll try... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän pitäytyä tässä kahdessa minuutissa. Oh, that one. Oh. <laughs> okay. Great. Sorry. Wrong micro. Um, I'll try to skip to the two minutes. Väärä mikrofoni. Pyydin pitäytymään tässä kahdessa minuutissa. Isabel Sanchi e da senhora Gisela Dottir. Uh, muito... Haluaisin kiittää kaikkia vierailijoitamme, Rouva Santosia ja Ingeborg Giseldottiria erityisesti. Minulla on ollut mahdollisuus moniin näihin vaalitarkkailutehtäviin osallistua parlamentaarisen valtuuskunnan jäsenenä. Me olemme hyvin kiinnostuneita tästä työstä. Ja tämä on minulle kyllä hyvin tärkeää. Olen samaa mieltä kaikessa siinä, mitä olen kuulleet. Hiljattain olin vaalitarkkailutehtävissä Montenegrossa. Tiedän hyvin, mikä tilanne siellä oli. Äh, se tilanne, jonka eräät kollegat äh, kohtasivat, äh, tiettyjä henkilöitä piti sulkea tästä vaalitarkkailuvaltuuskunnasta pois. En nyt mene pidemmälle asiassa, mutta äh, halusin vain todeta tämän asian. Voisin antaa esimerkin yhdestä vakavasta ongelmasta, joka meillä oli vaalitarkkailu äh, valtuuskunnassa, kun kyseessä oli lainausmerkeissä Venezuelan äh, presidentin vaalit. Nämä kollegat, joihin edust- rouva Giseltyr viittasi, ovat ähm, meidän kasvumme ulkomaailmalle. Ja kun äh, näin käyttäydytään, Meillä esimerkiksi oli eräs henkilö, joka oli osallistunut tähän työhön ilman mitään virallista statusta. Ja sitten haluaisin vielä todeta yhden asian, kun me puhumme parlamentin jäsenten osallistumisesta vaalitarkkailutehtäviin. Meillä pitäisi olla ehdottomasti säännöstö kaikille, kun meillä tällaisia käytännön säännöstöjä on. Kaikkien pitäisi niitä noudattaa suoraan, niin erityisesti mitä tulee Euroopan parlamenttiin, meillä pitäisi olla käytännössä säännöstössä määräys siitä, että kaikki parlamentin jäsenet, jotka on kutsuttu osallistumaan tällaisiin tehtäviin, joita viranomaiset ovat kutsuneet, olisivat mukana. Me emme voi toimia yksittäisinä yksilöinä. Tämä pitää ottaa huomioon. Kiitoksia. Thank you, colleague uh, Faria. And... Kiitoksia, kollega Faria. Lena Arabi Liigan edustaja. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Actually, uh, I, I didn't... Uh, uh, Did you say you did not ask for the floor? Sanotteko, että ette pyytänyt puheenvuoro? Selvä. Hyvä. No, näin antaisin sitten puheenvuoron seuraavaksi Promolex-yhdistyksestä Nikolai Panfille hän on Moldovasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska tämän paneelin aihe koskaa parlamentaarisen tarkkailun parhaimpia käytänteitä, haluaisin kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajana, joka harjoittaa alueellisen tasolla valvontaa, arvostaa voimakkaasti sitä, että kansainväliset järjestöt saavat aikaiseksi erinomaista yhteistyötä paikallisella tasolla. Tämä on erittäin tärkeää ja voin kertoa teille tilanteesta, joka meillä oli esimerkiksi vuonna 2009, kun niin sanottu Twitter-vallankumous oli käynnissä ja minkälaista viestintää silloin käytiin kansainvälisten ja kotimaisten tarkkailijoiden välillä ja mitä seurauksia tällä oli maallemme. Ja huhtikuun vaaleihin. Viime vuosina tämä tennant on parantanut paljon asioita ja se on tuonut mukanaan paljon etuja sekä kansallisille tarkkailijoille, joiden löydökset ja suositukset ovat nyt kovin korkeatasoisia kansainvälisten tarkkailijoiden kertomusten kautta – mutta myös teidänkin kertomuksenne ovat johdonmukaisempia, kun me saamme tuolta kentältä tietoa ja se tieto kattaa paljon pidemmän tarkkailuajan. Haluaisin myös pyytää teitä seuraavan parlamentaaristen vaalien puitteissa 24. helmikuuta Moldovassa kiinnittämään huomattavasti enemmän huomiota siihen, millä tavalla näitä vaaleja valmistellaan vaalijärjestelmän uudistuksen täytäntöönpanon yhteydessä. Tämä on aika äskettäinen asia, sitä ei hoidettu mitenkään avoimella tavalla. Se ei sisältänyt koko yhteiskuntaa ja kysymys on meille erittäin tärkeä. Kiitoksia siis tästä mahdollisuudesta saada puhua täällä. Haluaisin myös esittää kutsun, kun paikallisjärjestöt noudattavat myös näitä käytännön sääntöjä. Meillä on paljon asiantuntijoita, jotka työskentelevät eri maissa, eri organisaatioista. Ehkäpä voisimme saada aikaiseksi yhteistyötä, ei pelkästään tämän viestinnän aikana maissa, kun tapaamme toisiamme, vaan ehkäpä voisimme myös jotenkin tunnistaa näitä mekanismeja niin, että olemme kansainvälisten tarkkailumatkan jäseniä ja vaihtaa näkemyksiä niin, että voisimme saada myös näkemykset molemmilta puolilta otetuksi huomioon. Puheenjohtaja, kiitoksia. Niin, kyllähän me kaikki olemme tietoisia siitä, miten tärkeää tällainen yhteistyö esimerkiksi Promolexin kaltaisten järjestöjen kanssa on. Kolme muuta puheenvuoropyyntöä. Ne voidaan myöntää ja sitten palataan paneelin pariin. Seuraavaksi puheenvuoron saa Matthew Salik Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentista. my, my itse asiassa puhun oikein oikein lyhyesti kaksi kysymystä panelisteille. Ensimmäinen kysymykseni. Uusi käytännössäännöstö, joka on nyt olemassa. Kuinka paljon tarjoatte koulutusta parlamenttien jäsenille ja korostatte heille, mitenkä miten tärkeitä nämä käytännön säännöstöt ovat. Ja sitten toinen kysymyksenne, miten virkamieskunta, jotka ovat vaalitarkkailijoiden mukana, voi vielä puolestaan huolehtia siitä, että käytännön säännöstöä kunnioitetaan ja että ongelmat ratkaistaisiin välittömästi, eikö sitten kun vahinko on jo tapahtunut. Thank you very much, Mr. Salik. Um, now... Kiitoksia, edustaja Salek. EPDEstä seuraavana Stephanie Schipper. I'm... Paljon kiitoksia. Minä edustan verkostoa, jossa on 48 vaalitarkkailujärjestöä tai organisaatiota mukana ja haluaisin puhua tästä säännöstöstä. Se on erittäin hieno askel eteenpäin. Vaalitarkkailu organisaatioille. Mutta sanoisin, että tämä on vasta ensimmäinen askel, jonka ei pitäisi olla viimeinen. Ensimmäinen asia on se, että myöskin äh, kansallisessa eurooppalaisessa parlamentissa tällainen käytännön säännöstö laadittaisiin. Tämä mainittiin jo monta kertaa tänään ja se on hyvin tärkeää ja voin kertoa miksi. Vuonna 2018 maaliskuussa Venäjän federaatiossa meillä oli suuri ähm, Odihirn ähm, vaalitarkkailumatka. Ja Venäjät, venäläiset eivät tehneet eh, heidän kanssaan eh, juuri mitään, niin meillä oli kuitenkin eurooppalaisessa parlamentissa 482 Euroopan viranomaisten eh, kutsumaa ehm, vaalitarkkailijaa paikalla, Venäjän viranomaiset vain maksoivat vain heidän matkaansa, he olivat paikalla vain vaalipäivän, ehm, eivät ennen eivätkä jälkeen, ja tekivät vain yleisin raportin, ja tämä raportti oli hyvin suuresti hyvin suuressa määrässä positiivinen ja se oli hyvin suuresti esillä Venäjän mediassa. Eräät havainnot toistuivat Zimbabwessa tänä vuonna. Ja meillä oli myöskin 34 samankaltaista Venäjän federaation vaalitarkkailija Kambodjan vaaleissa toimimassa. Haluaisin vain sanoa, että jos kansainväliset toimijat käytännössä säännöstöään parantavat, myöskin kansallisten eurooppalaisten parlamenttiin pitäisi näin tehdä. Tämä on hyvin tärkeää ja vetoisin sen puolesta. Kiitoksia. Thank you very much for this uh, observation. Kiitoksia näistä huomioista, Stefani. Viimeinen puhuja ennen paneelia on Gail Martin Nikalev Venetsian komiteasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia edustaja Hautala. Niin, Gail on usein naisen etunimi, eli ei häiritse ollenkaan, että nimitetty minua naiseksi. Niin, pieni kommentti ensin ja sen jälkeen esitän kysymyksen. Ensinnäkin kaikki olemme varmaan samaa mieltä siitä, että täällä kysymys on äh, kansainvälisistä vaalitarkkailijoista, jotka ovat puolueettomia tai puolueellisia teknisiä tarkkailijoita. Ja, tai sitten on kysymys poliittisista tarkkailijoista, jotka tulevat parlamenteista ja jotka ovat mukana kansainvälisissä vaalitarkkailumatkoissa. Kysymys on ö, esimerkiksi Naton tarkkailijoista tai etyjin tarkkailijoista, Euroopan parlamentti tietenkin, ja sitten Euroopan neuvoston parlamentaarisen yhteiskokouksen tarkkailijoista. Tällä hetkellä meillä edustaja ei voinut tulla paikalle, koska Strasbourgissa on tällä hetkellä mm, istunto käynnissä. Ja tämä liittyy suoraan tähän periaatejulistukseen, joka koskee YK on vuonna 2005 samaa sopimusta vaalitarkkailusta. Azerbaidžan ja korruptioskandaali, joka liittyy tiettyihin parlamentaarisen, niin siitä syystä on voimakkaasti vahvistettu ja muokattu näitä suuntaviivoja tässä suhteessa. Ja lisäksi on otettu huomioon tämä eturistiriita kysymys ja talousjulistus, joka jokaisen parlamentaarikon täytyy allekirjoittaa ennen matkaa. Kyseessä on ikään kuin tällainen parlamentarikoin eettiseen käyttäytymiseen liittyvä kysymys. Käytännössääntö, jonka sitten nämä eri tarkkailutahot allekirjoittavat, sen täytyy nimenomaan osoittaa se, että mitään puolueellisuutta ei olisi parlamentaarikkojen joukossa. Kiitoksia. Uh, colleagues, I think I have... Hyvät kollegat, nyt täytyy uh, jonneka improvisoimaan hiukan, koska täällä moni on niin tyytymätön siitä, että ei kykene käyttämään puheenvuoroa. Mutta oletteko sitä mieltä, että loppupuheet, jotka tähän voivat vielä haluat ottaa kantaa, puhuvat vain minuutin? Olen todella pahoillani, koska tässä meillä ei ole enempää puheaikaa käytössä. Mr. Romascanu from uh, the Romanian Parliament will take the floor, but please one minute. Yksi minuutti siis puheaikaa. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. 37 sekuntia riittää. Puhun Romanian ää, uh, kansallisen valtuuskunnan kunnan nimissä ety järjestön vaalitarkkailuun liittyen me olemme osallistuneet kaksi parlamentaarikkoa 93 kun Venäjän federaatiossa toimitettiin 12. joulukuuta perustuslakikansanäänestys. Kaksi seikkaa. Monet eurooppalaiset järjestöt valvovat vaaleja. Ehkäpä tulisi tarkastella mahdollisuutta luoda parlamenttien välinen ryhmä, jossa olisi OSCE, PN edustajia Euroopan parlamenttiin ja muita niin, että olisi tällainen yhteinen ryhmä, joka voisi analysoida vahvuuksia, heikkuuksia, vaihtaa parhaita käytänteitä ja ehdottaa parannuksia. Ja hyvää tulevaisuutta ja jatkoa kansainväliselle vaalitarkkailulle. Kiitoksia. Tässä oli 37 sekuntia ja kollegani Konsuela voi sitten jatkaa. Thank you very much. So, um... Kiitoksia. Margareta Cederfeldt seuraavana Ruotsin riksdagenista ja parlamentaarisen yleiskokouksen jäsen myöskin. Eh, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Se, mitä minä haluaisin korostaa, on se, että että monet tarkkailijat äh, ja monilla henkilökunnankin jäsenillä äh, on oma poliittinen agenda. Nyt hienoa, että meillä on äh, säännöstä On erittäin hienoa, että lausunnot tehdään yhteistyössä erityisedustajien kanssa ja valtuuskuntien johtajien kanssa, mutta kun ihmiset palaavat takaisin kotiin, he ovat vaalitarkkailua tehneet. Ja sitten he jatkavat tätä työtä. He tekevät omia lausuntojaan ja he eivät välitä lainkaan eh, virallisista lausunnoista, koska heillä on joku oma agendansa. Minä olen kymmenen vuoden aikana, kun olen tätä valitarkkailutyötä tehnyt, nähnyt tämän tapahtuvan, ja niin valitettavasti tämä on kasvava ongelma. On tärkeää muistaa tämä. En voi kuvitella, että on mahdollista poliittista henkilöä toimijaa estää puhumasta, mutta jos henkilö vaalitarkkailu matkaan osallistuu, hänen pitäisi säilyttää roolinsa. Tämä on hyvin tärkeää. Hyvin usein ihmiset, joilla on populistisia mielipiteitä tai toisenlaisia mielipiteitä, puhuvat korruptiosta tai muusta vilpistä, mutta tässä on poliittinen tahto kyseessä. I'll give a... Kiitoksia erittäin selkeästä viestistä. Maria Teller Riitti Kreikan parlamentista saa seuraavana puheenvuoron minuutti. Merci madame. Eh, je voudrais poser quelques... Ah, eh, μπορώ να μιλήσω ελληνικά, συγγνώμη. Θα θέσω κάποιες ερωτήσεις. Eh, θα... Kiitoksia. Menin puhunpa Kreikkaa. Minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin vaalitarkkailumatkojen tavoite. Sitä, Isabel sitä selvitti. Kysymykseni on, että mitä voidaan tehdä kansainvälisellä kansainvälisessä vaalitarkkailussa – Miten voidaan noudattaa tuota eettistä käytännössääntöä tämänkaltaisessa ö, tilanteessa? Ja toiseksi tämä ei ole niinkään kysymys, vaan ehdotus, kun kysymys on naisten osallistumisesta vaaliprosessiin. Tässä kohdin mm, meillä täytyy olla sellainen lähestymistapa, että hyödynnetään sitä kokemusta, jota vaaliprosessissa on saatu aikaiseksi, niin että voimme sitten ottaa käyttöön erilaisia lähestymistapoja. Ja sitä meillä on vielä tuo loppuraportti, sitäkin pitää katsoa niin, että voimme hyödyntää näiden edustettujen joukkoiden asiantuntemusta. Ja lopuksi, kun puhutaan oikeudenmukaisuudesta ja yleisestä luonteesta tässä prosessissa ja se, että sen pitää olla avoin, tässäkin kohdin täytyy katsoa sitä, mitä on jo tehty Euroopan neuvostossa. Ja meidän täytyy parantaa tuota kokemusta. Tästä on kovasti meille hyötyä sitten, kun valvomme vaaleja. Puheenjohtaja, kiitoksia. No nyt käännytäänpä sitten panelistien puoleen. Nämä neljä asiantuntijamme. Ehkäpä mennään käänteisessä järjestyksessä. Öö, ehkä aloitatte sieltä ja muutama kommentti ja näkemys, mutta muutama minuutti vain jokaiselle valitettavasti. Most uh, interesting uh, Kiitos. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu, koko joukko kysymyksiä, jotka ovat tässä nousseet esiin ja joihin voisi vastata tässä loppupuheenvuorossa, mutta ehkäpä aloitan toteamalla, että olen itse ollut niin poliitikko hyvin pitkään kuin tässä asemassani johtamassa vaalitarkkailua – ja rekrytoimassa ammattimaista vaalitarkkailijaa, kuntaa, virkamiehistöä, joten tunnen nämä molemmat puolet poliitikot. Poliitikoilla on tietenkin aina oma agendansa. ja näitä poliitikkoja, he ovat politiikassa, koska heillä on agendansa. Mutta kuitenkin kun he osallistuvat vaalitarkkailuun ja ovat yhteisen valtuuskunnan jäseniä, joka tekee yhteisiä päätelmiä, niin on hyvin tärkeää, että he tekevät tiimityötä ja tukevat näitä yhteisiä päätelmiä, mutta niin kuin Margareta sanoi, emmehän me sille mitään voi, jos he tulkitsevat näitä päätelmiä sitten omalla tavallaan, mutta ainakaan heidän ei tulisi puhua mitenkään niiden kanssa ristiriidassa. He eivät voi tietenkään vastustaa näitä, koska muutenhan he vesittävät koko vaalitarkkailuryhmän toiminnan ja näin heidän ei tulisi koskaan toimia. Ehkä tätä voi olla vaikea joskus estää ja nyt täytyy palata siihen, mitä ystäväni Roberto sanoi tilivelvollisuudesta. velvollisuudesta parlamentaarikkojen, poliitikkojen tilivelvollisuudesta. Kyllä, he ovat tilivelvollisia äänestäjilleen, mutta kun on kansainvälisessä vaalitarkkailutehtävässä, niin tilivelvollisuus äänestäjiä kohtaan ei ole mitenkään näkyvä, eli ei joudu vastuuseen tavallaan tästä toiminnastaan äänestäjien silmissä. Siksi on niin tärkeää, että sovelletaan käytännön säännöstöä hyvin tiukasti mitä sitten äh, tulee tämän ydintiimin henkilökuntaan, kun puhuin tuosta äh, käytännössä säännöstöstä ja henkilökohtaisesta äh, asiallisuudesta käytöksestä, niin en puhunut vain poliitikoista, vaan tämä koskee kaikkia vaalitarkkailuun osallistuvista. Minä voin puhua Odhirin puolesta. Eivät tietenkään meidän virkamiehemmekään ole täysin neutraaleja. Ei kukaan ole. Kaikilla meillä on oma taustamme, ajatuksemme, mielipiteemme, mutta tässä nyt keskeistä on se, että täytyy toimia ammattimaisesti, ammattimaisesti niin, että ei ole minkäännäköistä eturistiriitaa, että toimii puolueettomasti ja tätä minä vaadin. Ja tästä on myös tilivelvollisuus olemassa ammattimaisuus. En minä vaadi, että kukaan on vailla mielipiteitä, mutta ammattimaisuutta vaadin. Kiitoksia Ingeborg. Ja sitten Oliver Kaisk, mitä olette tästä oppinut? Very many. Paljon kiitoksia, erittäin hyviä ajatuksia ja huomioita tässä tuotiin esiin. Yksi asioista, joka tapahtuu, kun poliitikko tai jokin muu hyvin äh, tärkeä henkilö oman lausuntonsa antaa ja poikkeaa siitä, mitä kansainvälinen vaalitarkkailu valtuuskunnan raportti sanoo. Yksi seikka tässä on se, että meillä on hyvin vähän mitään mahdollisuuksia. Tietenkin on mahdollisuus käyttää sosiaalista mediaa, mutta paikallismedia ja paikalliset kansalaisjärjestöt, äh, ne voivat äh, ottaa esiin niitä epäkohtia, joita virallinen vaalitarkkailuvaltuuskunta on tuonut esiin. Ja vaalitarkkailutyöhön osallistuminen ei ole vain sitä, että kaikkein tärkeimmän viestin välittäisi eteenpäin tai tekisi asiasta myöhemmin kertomuksen. Ajatus vaalitarkkailu tehtävien taustalla on se, että annamme auttavan käden vaaliviranomaisille ja myöskin tuomioistuimille, jotka joutuvat tekemään päätöksiä vaaleihin liittyen jos kielteisiä virallisia lausuntoja annetaan, tai vaikka jos joku poliitikko itse sooloillen tällaisen lausunnon antaa ja väittää, että vaalit olivat reilut ja oikeudenmukaiset, vaikka näin ei olekaan tapahtunut, olisi aina hyvä, että vaalitarkkailu valtuuskunnan lausuntoon ihmiset pohjaisivat äh, kantansa, mutta yksi seikka tässä on se, että poliittiset lausunnot tai sellaiset henkilöt, jotka ovat poliittisia toimijoita, lausuntoja antavat, vaikka eivät kuulu minkäänlaiseen viralliseen vaalitarkkailuvaltuuskuntaan. Tässä yhteydessä käytännessäännöstö tai poliittinen tuntemus ei ole kovinkaan korkealla. Ehkäpä meillä on tekstejä, jotka on laatinut ei yksi ihminen, vaan jotka yhdistelevät eri henkilöiden huomioita ja näkökulmia, ja ne on sitten yhdistetty. Kiitoksia. And, uh... Kiitoksia, Oliver Kask. Miltä tilanne sitten näyttää Maltan puhujan äh, silmin? Maltan parlamentin jäsen, edustaja Gallea. Kiitoksia. Pyrin puhumaan tiiviisti. Luonnollisestikin haluaisin ajatella, että tällainen käytännössä on olisi pakollinen, sillä muussa tapauksessa tässä nyt hukataan vain aikaa. Haluaisin, että se olisi sitova. Ja kun kysymys on vaaliasiantuntijoita, olen ollut tarkkailumatkan johtajana useissakin tapauksissa. Kyseessä ovat olleet hyvin asiantuntevat tahot ja olen oppinut sieltä paljon, mutta tämä siis tulisi olla avointa kaikille. Ehdotan myös sitä, että kansallisilla parlamenteilla olisi pysyvät parlamentaariset valiokunnat, jotka valvovat niiden parlamentaarikkojen käytöstä, jotka ovat ulkomailla. Ja niillä tulisi olla myös valtuudet esittää sanktioita väärinkäytöstapauksissa. Ystäväni Matius, Matthews Salikin esittämä näkemys minun uskoakseni matkajotajalla on velvollisuus selvittää tätä käytännössääntöä ja varmistaa se, että kaikki osallistujat sen allekirjoittavat ja sitä noudattavat. Minusta myös matkanjohtajalla pitäisi olla kyky erottaa sellainen parlamentaarikko, joka ei käyttäydy oikein ja kyseenalaistaa koko matkan toimivuuden. Se, että myös kansalaisten puolen on äärimmäisen tärkeää. On tärkeää, että tämä loppuraporttimme sisältää sen loppujen lopuksihan kysymys on nimenomaan siitä, että kansalaiset äänestävät ja kansat ovat kaikkein tärkein sidosryhmä. Siksi meillä täytyy olla mahdollisimman hyvät päätelmät sen suhteen, miten saadaan yhteys kansalaisiin. No mitä sitten tapahtuu, kun tämä matka on käyty? Matthew ja Maria ja muut olivat täällä paikalla. Britannian saarten ja Välimeren alueella teimme niin, että meillä oli kokous, jonka jälkeen tehtiin päätelmät, jotka olivat sitovia kaikille jossa sanottiin, että sen jälkeen kun matka on päättynyt, jos on kommentoitava tuosta matkasta, niin se pitää ensin hyväksyttää matkanjohtajalla. Se ei kuitenkaan ollut selvää kaikille. Ja näin kyetään menemään eteenpäin. No, tasa-arvo on ehdoton pakko. Eihän meidän pitäisi itse rikkoa syrjimällä näitä säännöksiä. Kansainvälisissä standardeissa nimenomaan pyritään pääsemään eroon naisia koskevasta syrjinnästä. Tämähän on yksi niistä standardeista, joita täytyy valvoa myös tämän matkamme aikana. Siitä syystä mielestäni on erittäin tärkeää, että tarkkailijat itse noudattavat tasa-arvoa. En voi painottaa liikaa sitä, miten tärkeää ovat koordinaattorit, paikalliset tarkkailijat. Ja lopuksi sitten päätän eturistiriidat ja puolueellisuus. Vaaleissa on kysymys tunteista, pidetäänpä siitä tai et. Tunteet ovat silloin tärkeässä asemassa ja meidän tarkkailijoiden täytyy pyrkiä olemaan mukana tässä tunteessa, mutta emme saa puolueesta ottaa sen kantaa. President of the... Onko Isabel Santos sitten Etyjin parlamentaisen yhteiskokouksen jäsen? Sen jälkeen korkeudustaja Mogherini saapuu paikalle. Olkaa hyvä. They have trans... Kiitoksia. Kun täällä nyt on portugalin kielen tulkkaus, eikä, enkä ole siihen aina ihan tottunut, niin puhun portugalin kieltä. Ouvimos todos aqui falar muito em... Ensinnäkin äh, toteaisin, että kun ajatellaan äh, näitä jäsenten osallistumista, parlamentin jäsenten osallistumista vaalitarkkailuun, niin äh, meidän täytyy luonnollisesti ottaa huomioon mahdolliset ongelmat, mutta Äh, kuitenkin toteaisin pikemminkin, että on järjestöjä, jotka nekin äh, tuottavat erilaisia raportteja ja kertomuksia tällaisten äh, rinnakkaissa vaalitarkkailu valtuuskuntien toimien pohjalta. Meidän työtämme seuraa kuitenkin kansainvälinen media hyvinkin tiiviisti ja Kyllä meidän kertomuksemme ja raporttimme, lausuntomme otetaan yhä vakavammin huomioon myös poliittisella tasolla kansainvälisesti. Äh, jos näin ei olisi, niin tällaisia rinnakkaissa äh, vaalitarkkailuvaltuuskuntia tuskin lähetettäisiin, äh, koska ne nyt pyrkivät sekoittamaan tätä soppaa ja hämärtämään sitä, mitä on todella tapahtunut. Toteaisin myös, että jos vaalitarkkailuun valtuuskuntaan osallistuu henkilö, joka nostaa tai tuo omaa kantaansa, esille vahvasti poliitikko tai parlamentin jäsen ylipäätään. Emmehän me kaikki ole Twitterissä tai Facebookissa, mutta monet äh, hyvin näkyvästi ovat, joten ähm, kyllä nykyään poliitikkojen kannat on hyvin helppo löytää muutamalla napin painalluksella äh, internetin syövereistä. Ja näin ollen äh, on äh, hyvä, että ähm, poliitikot äh, osallistuvat tähän toimintaan aktiivisesti koko vaalitoimintaan ja tämä tietenkin äh, myös saattaa johtaa siihen, että sellaiset, joilla on mielipiteitä ja ovat näkyviä, niin kyllä heitä tarkkaillaan myös ja heidän toimiaan ja sanojaan tarkkaillaan hyvin tiiviisti. Kaikkien vaalitarkkailijoiden rooli on ihan yhtä tärkeä ja yhtä vahva. Ei voi olla yhtä vaalitarkkailijaa, joka sanelisi kertomuksen. Totta kai kaikilla on oikeus mielipiteeseensä, mutta ei kuitenkaan oikeutta toimia täysin vapaasti meidän vaalitarkkailumme tarkkailee tosiasioita, todella tapahtunutta ja tätäkin tietenkin pitkällä aikavälillä. Ja nämä meidän kertomuksemme palvelevat äh, laajaa yleisöä ja niiden on oltava hyvin perusteltuja ja hyvin valmisteltuja. Sitten naisten osallistuminen, se on aika paljon esillä meidänkin raporteissamme ja olemme vedonneet sen puolesta, että naiset osallistuisivat entistä enemmän. Naisten täytyy olla edustettuna tässä työssä paitsi koko vaaliprosessissa myös ihan, ihan ehdokkaina ja ylipäätään myös tietenkin meidän vaalitarkkailutoiminnassamme. Tässä vaaditaan ehdottomasti tasa-arvoa. No niin, aika loppuu, eli tässä kaikki. Kiitos. Ähm, Kiitoksia edustaja Santos näistä arvokkaista kommenteista. On äärimmäisen lyhyt päätelmä. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siinä, että kansainvälinen vaalitarkkailu on tärkeä väline ja meidän täytyy säilyttää sen arvokkuus ja maine ja uskottavuus. Kaikki uskomme, että tarvitsemme käytännössääntöjen täytäntöönpanoa ja jokaisen kansan, jokainen kansallinen parlamentti voisi myöskin katsoa tätä yhteistä neljän monenvälisen äh, tahon hyväksymää tai mm, hyväksymään käytännössääntöä Eli tehdään johdonmukaista tästä toiminnasta. Ja ensi viikolla sitten meillä on jälleen kerran kokous demokratian vaaliryhmän kanssa täällä kokouksessa, jossa keskustelemme vaalitarkan raportista edellisiltä matkoilta. Ja nyt minä voin päättää tämän kokouksen. jääkäsaliin. Edustaja Mogherini tulee aivan piakkoin paikalle. Euroopan parlamentin ensimmäinen varapuheenjohtaja Merritt McGuinness on sitten puheenjohtajana.